Pöytäkirja esitellään parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istuntojakson alkaessa. Ja jos mitään huomautettavaa niihin ei esitetä, eikä silloin ne päätösosman myöskään, jotka täällä on hyväksynyt tulla välttämättä välittämään niille tahoille, jotka on mainittu. Ja näin päättyy tämän päivän istunto. Kiitän läsnäolosta ja toivotan hyvää kotimatkaa.